keskustelemme Pohjois-Kaukasus. Erityisesti kyseessä on Oleg Orlovin tapaus. Keskustelun aloittaa Rova Hautala. Puhemies, haluaisin todeta, että tämä päätöslauselma Pohjois-Kaukasian tilanteesta ja eritoten Oleg Orlovin tilanteesta on yksi kaikista tärkeimmistä päätöslauselmista, jota parlamentti on tehnyt pitkän aikaa, mutta valitettavasti viime vuosina tilanne on hankaloitunut entisestään Pohjois-Kaukasialla. Perusihmisoikeusrikkomukset vaikuttavat Tsetsenian, Ingushian, Dagestanin, Pohjois-Ossetian kansalaisiin. Väkivalta ei ole ollenkaan loppunut. Ainakin kuusi ihmistä tapettiin Tsetsenian parlamenttirakennuksissa Krosnissa 70 ihmistä tapoittiin Pohjois-Ossetian pääkaupungissa. Nämä tragediat menneisyydestä, ne, niitä ei ole ratkaistu. Beslanin uhrien perheenjäsenet eivät vieläkään tiedä, mitä heidän lapsillensa ja muille rakkaillensa tapahtuu, miten he kuolivat, missä ruumiit ovat. Nämä yhteisöt ovat mm, järkyttyneitä rankaisemattomuudesta. Moskovalaiset ovat kärsineet terrorismista, mutta pohjois pakolaiset myös kärsivät. Heitä katoaa esimerkiksi Moskovan tai Pietarin kaduilla aivan viime vuosinakin. Ja nyt on tullut hetki, jolloin tämän täytyy tapahtua, loppua. Vuoden 2009 Saharov-palkinnon saaja Oleg Orlov, häntä vastaan on nostettu rikossyytteitä ja nyt EU pitäisi kenties sanoa, että nyt riittää. EU pitäisi tässä ö, suunnata katseensa Eurooppa-neuvoston loistavaan raporttiin Pohjois-Kaukaisen ihmisoikeusloukkauksesta. Provo Schaake, kaksi minuuttia. Colleagues. Kiitoksia puhemies kollegat. Tänään puhemies Busek ilmoitti tämän vuoden Saharov-palkinnon voittajan. Tämä palkinto edustaa ajatuksen vapautta ja olennaista eurooppalaista oikeutta, jonka puolesta me ja kansalaisemme kautta, kansat kautta maailman seisovat. Mitä tulee Nobelin rauhanpalkintoon, puhemies Busek vetosi Kiinan, että se palautti palkinnon saajan ja sanoi, että vapaus ei ole mikään uhka, mutta monia uhkia kuitenkin kohtaa vapautta. Sama koskee ihmisiä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia Pohjois-Kaukasessa. Viime vuoden äh, Sahro-palkinnon saaja Olaf Olog Kovalev Ludmila Ale Aleksei Memorial-järjestöstä. He eivät ole pystyneet tulemaan hakemaan henkilökohtaisesti palkintoaan, koska heidän vapauttaan uhataan. EU panostaa kovasti Venäjä-suhteisiin ja Euroopan neuvoston ja OECDn kanssa toimimme yhteistyössä. Venäjä on siis sitoutunut suojelemaan, edistämään ihmisoikeuksia näiden järjestöjen kautta. Mutta mikä pitkä tie meillä onkaan vielä eteen, tästä eteenpäin. Jatkuvasti häiritään journalisteja ja muita ihmisoikeuksien puolustajia, uhataan eikä ole ilmaisuvapautta mukaan lukien internetin ilmaisuvapaus. Öö, oikeusvaltioperiaate ei toimi Venäjällä on oikeus taistella terrorismia vastaan Pohjois-Kaukasiassa, mutta jos oikeusvaltioperiaate ei toteutu, silloin tämä johtaa epävakauteen. Ei todellakaan ole mitään tekosyytä Venäjälle olla täyttämättä omia sitoumuksiaan ihmisoikeuskysymyksissä. Me odotamme ja varmistamme sen, että memoriaalijärjestön edustajat saavat vapaasti tulla tähän parlamenttiin ja näin symboloivat oikeuksia ja vapauksia

kaikkea terrorismia ja radikaaleja ääri ilmiöitä vastaan kaikin laillisin keinoin mutta myös kansalaisyhteiskunnan tarjoamin eh, keinoin. pohjois kaukasiassa ei tarvita enää sortoa vaan pikemminkin vuoropuhelua ei enää rikoksia vaan lisää lain ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. oikeudenmukaisuus toteutuu aina

meidän pitää pitää mielessä tämä asia kun neuvottelemme eu n ja venäjän uusista suhteista että venäjä kunnioittaa ihmisoikeuksia jotta se voisi olla aito osa eurooppaa ja hyväksyä euroopan eetoksen eurooppa on ihmisten puolella eurooppa ei ole ihmisiä vastaan. kiitoksia arvoisa puhemies puolitoista minuuttia. Thank you. Now Mr. Char- Kiitoksia seuraavaksi Czarniecki. W czasach komunizmu, gdy Solidarność w Polsce walczyła o prawa człowieka, o demokrację. Puolassa on taisteltu ihmisoikeuksien demokratian ja puolesta. Meillä on ollut johtolauseena, että ei ole lapautta ilman solidaarisuutta. Tässä yhteydessä on nyt käynyt, mitä kaukas, Pohjois-Kaukasuksella on tapahtunut. Ei se ole ainut vaan maailman kolkka, maan kolkka. Venäjällä on muuallakin vastaavaa tapahtunut. Ei ole vakautta jos ei ole oikeuksia ja hyvää hallinnointia. On tärkeää että pitää tämä muistissa ja mielessä, jos haluamme puhua kaikesta tästä tällä he, nimenomaisella hetkellä. Hyvät naiset ja hyvät herrat, emme voi käsitellä taloudellisia suhteitamme, poliittisia suhteitamme Venäjän kanssa, niin kuin se olisi vain niin kuin, aivan kuin ihmisoikeudet eivät kuuluisi siihen mukaan. Ne kuuluvat olennaisena osana siihen. Eivät ne ole erillisiä teemoja. Meidän täytyy pitää tämä aina mielessämme ja meidän täytyy myös muistaa, mit, mikä mahdollisuus meillä on puhua viranomaisten kanssa. Meidän täytyy puhua näistä, kun meillä on kyse suhteista Venäjämme kanssa. Meidän täytyy pyytää Moskovaa noudattamaan ihmisoikeuksia myös äh, viimeisimmän Sahrov-palkinnon saajan kanssa. Tämä on erittäin tärkeää. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Vergian kaksi ja puoli minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin nyt tässä vaiheessa kysellä siitä, mitä hyötyä on Sakarov-palkinnosta. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita, erityisesti Hautala siitä, että hän vastasi kysymykseen, joka liittyi Orlovin tilanteeseen. Orlov on yksi kolmesta vastuullisesta tässä memorialjärjestössä, jolle annettiin viime vuonna Saharov-palkinto. Ja kun annettiin tämä palkinto, me annamme palkinnon sitoumuksesta niille, jotka vielä uskaltavat puhua Tsetsenian tilanteesta. Ja se oli symboli, koska muutama kuukausi aikaisemmin on tapahtunut Natalia Estemirvan murha, josta Orlov oli puhunut huomattavasti. Tsetsenian Presidentti jatkoi vihansa Orlovia kohtaan, nosti syytteen häntä kohtaan ja tammikuussa 2010 Orlov ja Memorial tuomittiin, emmekä me sanoneet mitään. Ja 5. heinäkuuta Orlov asetti jälleen syytteeseen ja hän sai kolmen vuoden vankeustuomion. Kun annetaan Saharov-palkintoa, meidän täytyy miettiä miehiä ja naisia, jotka taistelevat ihmisoikeuksien demokratian puolesta, ja kun annamme tämän palkinnon, me suoja- otamme heidät suojeluksemme. Mutta mitä olemme tehneet Orlovin hyväksi ja niiden puoleksi, jotka Venäjällä ja Tsetseniassa puolustavat ihmisoikeuksia? Miten edistämme EUn vuoropuhelua, jotta ihmisoikeukset viimeinkin kunnioitettaisiin Pohjois-Kaukasiassa? Voimmeko suvaita sanomatta mitään, että Estemirovan murhan jälkeen mitään oikeudellisia syytteitä ei ole nostettu? Voimmeko hyväksyä sen, että ihmisoikeusaktivisteja siepataan ilman, että oikeus mitenkään puuttuu tähän. Eli mitä hyötyä meistä on? Jos täysistunnossa täysistunnolla me puhumme ihmisoikeusrikkomuksista ilman, että se vaikuttaa siihen, että voimme käydä rakentavaa vuoropuhelua ja sanomme, että asiat edistyvät, mutta eivät kuitenkaan oikeus- ja ihmisoikeusalalla. Milloin me lakkaamme luopumasta näistä eduista ja ajattelemme vain joidenkin jäsenvaltioiden taloudellisia etuja? Ehkä olisimme uskottavampia, kollegat, jos me emme puhuisi näistä asioista torstai-iltapäivänä ja jos me olisimme vähän runsaslukuisempina paikalla seuraamassa näitä keskusteluita. Merci, Madame Vergiat. Kiitoksia. Ja sitten Posselt, olkaa hyvä. Puhemies. Pohjois-Kaukasia on ollut saarin siirtomapolitiikan uhri. Se on ollut uhri kansanmunhayritykselle, joka Stalinin hallinto yritti saada aikaan. Mutta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen siellä on ollut kaksi raakaa sotaa, joista voidaan sanoa, että ne ovat johtaneet jopa kansanmurhaan, joka on kohdistunut pienen kansan tsetseneihin. Voidaan sanoa, että kysymys on alueesta, jossa on satelliittihallituksia, kuten Karkovin hallitus, jotka harjoittavat vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Me tuomitsemme terrorismin kaikilta tahoilta, mutta näillä hallituksilla ei ole mitään tekemistä demokratian ja oikeusvaltion kanssa. Tästä syystä me tarvitsemme, jotta selviytyisimme tästä tilanteesta eteenpäin, sellaista, että harjoitamme läheistä yhteistyötä Euroopan neuvoston ja sen ihmisoikeustuomioistuimen kanssa, meitä Euroopan unionin moottorina ja ihmisoikeusjärjestöjä alueella, jotka pyrkivät suojelemaan aluetta. Memorial on tärkeä, siksi vaadimme, että herra Alig Arlov, että hänet jätettäisiin rauhaan ja että hänelle annetaan tukea, koska hän toimii arvokkaasti ihmisoikeuksien hyväksi hänelle ja hänen työtovereilleen pohjois kansoille, samoin myöskin murhatulle ystävillemme Estemirovalle. Me olemme tämän velkaa monille, jotka, josta monet meistä ovat tunteneet. Estemirovan, murha pitää selvittää. Me olemme velvollisia siihen, että Pohjois-Kaukasiassa huolehtimaan siitä, että sillä otetaan ihmisoikeuksia ja että sillä valitsee oikeusvaltion periaate. No. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensin EPPstä Valesha. Hyvä. Jakiś czas temu Oleg... Kiitos. Jo, jo, jonkin aikaa Oleg Orlov sanoi, että suurin ongelma kau, Pohjois-Kaukasuksella ovat se, että kaikista tärkeimmät asiat jätetään presidentin käsiin, jotka ovat ihmisoikeuskysymykset, mutta tämä ihmisoikeuskysymys on erittäin epävakaa ja siitä konfliktista on tullut yhä laajempi. Ja meidän täytyy muistaa, mitkä ovat niiden syyt. Meillä on myös terroristisyyt, jotka ovat hyvin jotka toimivat hyvin. Meillä täytyy muistaa, on meillä on olemassa myös Memorial ihmisoikeusjärjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia. Nämä ovat ö, kysymyksiä. Meidän täytyy pystyä olemaan vapaa, vakaa yhteiskunta. Sen takia on välttämätöntä luoda vakautta, todellista vakautta, joka todella kestää. Ja meidän täytyy tukea näitä pyrkimyksiä ja tehdä kaikki voitavamme, jotta voimme suojella niitä ihmisiä, jotka taistelevat näiden tavoitteiden puolesta. Samanaikaisesti täytyy muistaa, että kuinka monet lukuisat ihmiset katoavat ja miten monet muut ihmiset joutuvat kärsimään. Mr. Mirski for the... Kiitoksia sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Mirski, yksi minuutti. Hyvä puhemies. Minä tuen täysin sitä päätösasemaa, jossa on kysymys siitä, että on tarpeen turvata ihmisoikeudet Pohjois-Kaukasiassa. Minä tunnen asian paikan päällä hyvin, koska olen käynyt siellä usean otteeseen. Samaan aikaan haluaisin todeta, että, että se, että puhutaan ihmisoikeuksien puolustajasta, kun puhutaan Orlavista, se ei tee hänelle oikeutta herra Orlov ajat, että kun hän on saharov saajana ollut henkilö, joka on esimerkiksi väitteet, jotka pitää paikkaansa, Euroopan unioni ei pidä ryhtyä Orlovin asianajaksi. Orlovin täytyy todistaa oikeutensa tuomioistuimessa. Jos ei Venäjän tuomioistuimessa, niin sitten eurooppalaisessa tuomioistuimessa meillä oli oikeutta asettua tässä asiassa yhden puolen puolelle. Kummankin puolen täytti täyttää omat tehtävänsä. Herra Orloville kehottaisin, että hän pohtisi ennen kuin hän puhuu. Loukkaus on rikos. Pan... Kiitoksia. Sitten Pilan. Kiitoksia, puhemies. Mielestäni on paradoksi, että päivänä, jolloin teemme lopullisen päätöksen Saharova-palkinnon saajasta, puhumme nyt yhdestä viime vuoden voittajasta ja Orlov ja muut memoriajan järjestön edustajat saivat tämän palkinnon viime vuonna. He saivat sen siksi, että ovat taistelleet totuuden puolesta liittyen Venäjän rikoksiin, joita on tehty Tsecheniassa. Ja tänään puhutaan hänen kärsimyksistään, jotka johtuvat siitä, että hänellä on ollut rohkeutta vaatia ja esittää kysymyksiä Natalia Estimirovan kuolemaan liittyen, joka oli memorialin johtaja Tsetseniassa. Täytyy muistaa, että nämä toimet eivät olisi mahdollisia ilman Kremlinin tukea, ja siksi vetoaisin komission ja neuvostoon, jotta he painostaisivat presidentti Medvedeviä jotta hän lopettaisi tällaiset kielteiset toimet Tsetseniassa. Now I have... Kiitoksia. Sitten Basescu. Republicile din Kaukasul del Nord sunt aproape zil... Pohjois-Kaukasian tasavallat ovat näyttämölle väkivallalle ja terrorismi lähes joka päivä. Tämän viikon isku Tsetsenian parlamentin osoitti, että islamilainen toiminta alueella vaarantaa tavakauden kaikkialla – Tsetsenian sotien päättymisen jälkeen edelleenkin on 80 000 ihmistä, jotka eivät voineet palata sinne, missä asuvat. Ihmisoikeustaistelijoiden kohtalo on huolenaihe, samoin kuin merivaltaiset tuomiot, joita on heille myönnetty, heidän on langetettu. Orlovin tapaus on yksi monista tapauksista, jotka on käynnistetty ilman, että on olemassa todellisia oikeudellisia perusteita, sille. häntä syy, hänet on astui syytösen siitä, että hän on syyttänyt Tsitsenian presidenttiä Natalia Istmirovan murhasta. Täytyy sanoa, että tuomio, selvitykset hänen tapauksestaan kuoleman jälkeen eivät ole yhtään mihinkään tulokseen. Siitä syystä Venäjän liittovaltioviranomaisten pitäisi ryhtyä siihen, että he turvaisivat oikeudenmukaisen asian selvityksen mukaan luettuna myöskin tapauksessa, jossa on Memorial jäsen, jäseniä.

Kiitos. Thank you. Pan Sonic. Kiitoksia ja sitten Sonic. Dziękuję bardzo. Chciałbym zacząć od... Kiitoksia. Aluksi haluaisin oikaista sen, minkä yksi kollega sanoi. Kyse oli tietoa, jota oli, että Memorialin jäsenet eivät olisi päässeet tänne parlamenttiin, mutta he olivat täällä. Kyseessä olivat valkoisen naiset, jotka eivät päässeet Kuubasta noutamaan palkintoa. Tämän vuoden kesäkuun raportti, jonka Euroopan neuvosto on laatinut, kertoo ihmisoikeusrikkomuksista Pohjois-Kaukasiassa. Ja viranomaiset ovat todenneet, että he ovat ryhtyneet toimiin vakauttaakseen tilanteen, mutta oikeusvaltio ei kuitenkaan toimi, ja tämä on ongelma vakauttamisen kannalta. Siviilit joutuvat väkivallan kohteiksi, heitä ahdistellaan ja kidutetaan ja myöskin ihmisiä katoaa. On tappamisia ja pidätyksiä, tutkimuksia, ihmisoikeusrikkomuksia, jotka eivät johda mihinkään. Ja usein ainoa lopputulos on se, että syylliset pääsevät pälkähästä ja tällöin se johtaa siihen, että ihmiset eivät enää luota lain edustajien. Meidän täytyy tehdä kaikkemme valvoaksemme tilannetta Pohjois-Kaukaasiassa varmistaaksemme, että ihmisoikeuksia noudatetaan ja että demokratia voi edetä ja voidaan palauttaa oikeusvaltioperiaate tälle alueelle. Kiitoksia. Ja seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa ja Miko Lashik ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Ďakujem, pán predsedajúci. Puhemies, hyvät kollegat. Suurin ongelma Pohjois-Kaukasiassa on ulkomaailman piittaamattomuus, joka koskee ihmisoikeusrikkomuksia. Tällaiset ihmisoikeusrikkomukset tekevät tilanteen alueella epävakaaksi ja vähentävät mahdollisuuksia parantaa tilannetta ja myöskin motivoivat terroristeja. Herra Kadirov, joka on johtajan alueella, ei kunnioita mitään lainsäädäntöä, ei mitään lakeja, eikä kunnioita ihmisoikeuksia. Eikä ole mahdollista, että yleisö saisi tietoa asiasta, mitä kuulla. Memorial-järjestön jäsen Alek Orlov halusi muuttaa tilannetta, mutta näyttää siltä, että ei ole mahdollista parantaa asioiden tilaa. Ja siksi kansalaiset Venäjän federaatiossa, heille pitäisi antaa perusteellista tietoa siitä, mitä pohjois tapahtuu. Kretu. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Kretu. Me exprim la rândul meu solidaritatea cu Oleg Orlov și cu Centrul pentru Drepturi. Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin ilmaista solidaarisuuteni Orlovia ja Memorialle kohtaan. Viime vuonna he saivat siis Saharon palkinnon Euroopan parlamentilta hänen tuomionsa panettelusta Tsetsenian presidenttiä vastaan ja tämä uusi oikeusjuttu ovat vain sarja hyökkäyksiä ihmisoikeusaktivisteja vastaan. Kaikkein törkein tietysti on Natalia Estamirovan murha, joka oli Tsetseniassa Memorialin koordinaattori. Haluaisin vastustaa näitä törkeitä ihmisoikeusrikkomuksia, joita on käytetty tekosyynä terroristin vastaiselle taistelulle. Ja kyseessä on kammottavat murhat ja me emme voi hyväksyä tällaista toimintaa Venäjän taholta. Kiitoksia sitten Kolicek. Děkuji, pane předsedající. Herra puhemies, minä haluaisin kysyä, miksi me oikeastaan puhumme ihmisoikeuksista, ja meitä on niin vähän. Ja itse asiassa kun puhumme samaan asian ytimen ohitse, koska Pohjois-Kaukasiassa ongelma on se, että siellä yksi asistettu henkilöryhmä ajaa omia tavoitteitaan. Kysymys on vahapiteistä. He saavat varansa samoista lähteistä kuin muutkin terroristit. Ja tämä on ongelma. Voitaisiin kysyä, että kun me puhumme ihmisoikeuskomuksista Pohjois-Kaukasiassa, niin me kuitenkaan puhu tästä. Totta kai täytyy noudattaa ihmisoikeuksia, mutta täytyy myöskin luoda olosuhteet, joissa ihmisoikeuksia voidaan noudattaa. Ja jos ulkopuolelta terrorijärjestöt saavat rahoitusta, ja tämä on tosiasia, niin silloin kovinkaan paljon. Ja tämä ei ole mukana sunkaan päätösesityksessä. Kiitoksia sitten viimeinen puhuja Gomes. Mr. Chairman, I fully back the... Puhemies, minä tuen täysimittaisesti tätä päätöslauselmaa, jolla on poliittisen ryhmäni tuki ja jossa vaaditaan toimintaa, jolla voidaan tukea Saharovalkion saajaa Oleg Orlovia ja meidän täytyy vastustaa ihmisoikeusrikkomuksia, joita tapahtuu Pohjois-Kaukasuksessa. En ollenkaan näe, että minä tai oma ryhmäni heijastuisi siinä, mitä Mirski sanoi. Hän kritisoi Orlovia ja sanoi, että hän ei pystynyt käyttämään asemansa ihmisoikeusaktivistina ja puhumaan Kadirovia vastaan. Kaikki demokraatit tietävät, että ei tarvita mitään titteleitä, ei tarvitse olla ihmisoikeusaktivisti, ei tarvitse olla memorian jäsen tai Saharov-palkinnon saaja, jotta olisi oikeus, demokraattinen oikeus kritisoida ketä tahansa hallitusta tai valtionpäämiestä. Haluaisin tässä vaiheessa myöskin, puhemies, tukea sitä, mitä Raul Romeva sanoi, ja hän kiinnitti parlamentin ja myöskin komission neuvoston huomion ja erityisesti Ashtonin huomion siihen, millainen vaarallinen tilanne on nyt kehittymässä Länsi-Saharassa, ja pyytäisin, että nyt puutumme tilanteeseen, jotta Marokon viranomaiset eivät pidätä Länsi-Saharan ihmisiä, jotka taistelevat äh, laitonta miehitystä vastaan. Niin. Anteeksi vaan, mutta nyt puhutaan Pohjois-Kaukasiasta. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. I'd like to thank you for raising this situation of human... Niin, ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasiassa, kun terrorismin torjunta tota, hanke Setsinen julistettiin päättymisen vuonna kuitenkin rankaisemattomuus ja väkivalta jatkuvat siellä edelleenkin, ja myöskin Ingusiassa ja Rakestanissa. Hy- hyökkäys, joka tällä viikolla tapahtui Grosnin parlamenttiin, oli viimeisin muistutus siitä, että tilanne säilyy epävakaana ja vaarallisena. Ulkoasioiden korkea edustaja, varapuheenjohtaja Ashton, on pahoitellut tätä hyökkäystä ja todennut, että missään olosuhteissa ei ole oikeutettua terroristisen väkivallan tai itsemurhaiskujen käyttäminen. Herra puhemies, haluaisin käyttää tilannetta ilmaisakseni syvimmän myötätuntoni uhrien perheille. Tässä tapauksessa uhrit olivat siviilejä ja kaksi poliisia, jotka olivat työtehtävissä. Kun terrorihyökkäykset jatkuvat Pohjois-Kaukasiassa, jatkuvat samoin myöskin iskut ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia vastaan, ja tällaisten iskujen tekijät harvoin päätyvät tuomioistuimeen. Me osoitamme kunnioituksen kaikille jotka ovat menettäneet henkensä, jotka jatkavat työtään tällaisessa ympäristössä. Monet aktivistit, asianajat, riippumat toimittajat kautta Venäjän federaation ovat kohdanneet väkivaltaa, häirintää ja oikeussyytteet Ole Kolve vastaan, joka on demoraalinen johtaja, ja Rova Ludmila Aleksejevan Helsinki-ryhmän puheenjohtajan koskevat syytökset täytyy nähdä myöskin tällaisen häirinnän merkkeinä. Herra Oleg on asettanut kyseenalaiseksi herra Kadirovin aseman lähtien liikkeelle siitä, että Merol, Meren Memorial aktivistin Natalia Estimirovan murhaaja, joka on identifioitu, ei ole päätynyt työmaistuimeen. Euroopan komissio seuraa hyvin läheisesti ole Korlovin seuraavaa oikeuskäsittelyä ja EU vetoaa Venäjään, jotta se noudattaisi sopimuksia, jotka se on sitonut Euro- YK, OECD ja Euroopan neuvoston jäsenenä. Herra Medvedev on puhunut sitä vastaan, että Venäjällä valitsisi oikeudellinen nihilismi. EU tukee sitä, että Venäjä uudistaa oikeuslaitostaan konkreettisia toimialan valmistelmassa läheisessä yhteistyössä presidentin hallinnon kanssa ja Euroopan neuvoston kanssa. EU pitää suuressa arvossa sitä, että sillä on mahdollisuus keskustella huolenaiheista, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin Venäjän viranomaisten kanssa. Me pidämme hyvänä herra presidentti Medvedevin avointa lähestystä, käydä kesk- lähestymistä, vaan käydä keskustelua EUn kanssa näistä kysymyksistä. Säännölliset ihmisoikeuskonsultaatiot asiantuntijatasolla tarjoavat mahdollisuuden laajentaa keskustelujen alaa. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Eli keskustelu Pohjois-Kaukasiasta on päättynyt ja voimme siirtyä äänestykseen. Ensin äänestämme kuudesta päätöslauselmaesityksestä liittyen pakkohäytöihin Zimbabwessa, eli meillä on yhteinen päätöslauselmaesitys. Äänestämme koko päätöslausumaesityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava